Mrs. Blinkovicita is, is happy for me to take the vote, if everyone is happy just to continue. Jos sopii, niin jatketaan eh, äänestystä eh, tällä tavalla. Tämä on Libe FEM yhteiskokous EUn liittymisestä Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Olemmeko valmiita? lämpimästi Rova Bonkovicin ja kollegat FEM-valiokunnasta. Toivotamme tervetulleeksi tähän yhteiskokoukseemme. Siirrymme äänestyksiin. Ovatko kaikki valmiita? Kompromissi yksi. FEM-valiokunnan jäsenille sanoin, että kaikki tapahtuu koneellisesti. Sopiiko tämä teille? Eli painelette nappeja. Ei käsiäänestystä. Onko teillä varmasti kortit mukana? Ei. No, selvä. Tarkistetaan nyt kuitenkin. Tarkistetaan. Onko FEM-valiokunnasta joku, jolla ei ole äänestyskorttia mukana? Onko te, teillä jollain kortti uupuuko? Kaikki äänestävät äänestyskortilla. Puhukaa nyt tai et kaikuisesti Menemme äänestyksiin. Hyvä. Äänestyksiin kaikilla on kortti. Kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 190 puolesta. Ää, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2a. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 2.0. Tarkistus 2.03, joka on lisäys tähän. Äänestys alkaa. Äänestämme vain tästä lisäyksestä. Kyllä vain. Kyllä me äänestämme sitä. Äänestimme jo ää, lisäyksestä. No mitä täällä nyt oikein tapahtuu? Ei nyt tämän tajua, mitä täällä tapahtuu. No niin, äänestys päättyy. Voi veikkoset. Hyväksytty. 204. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 213. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi viisi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi kuusi, Puol- äänestä, äänestäkää nyt. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 8. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissin 9. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9a. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 252. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Voidaanko nämä yhtenä ryhmänä äänestää? 253-251. Ah, ei voida yhtenä ryhmänä. Selvä. 253 tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 254. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 251. Äänestys alkaa. Arvalenpa, että tämäkin hylätään. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 283. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty 284. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 15. Voitte äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 291 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 298 ääne. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 302 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 303 ja 307 yhdessä identtisinä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 305 ja 306 ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 309 ja 312 identtisiä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavaksi 310 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 311. Voitte äänestää. Päättyy. Hylätty. 313. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 3, 1, 4, kahdessa osassa ensimmäinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksyt toinen osa. Puoles, ää, äh, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 315. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 248 kahdessa osassa ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 316. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 317 suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi seuraavasta kohdasta yhtenä ryhmänä ryhmä 1. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten blokki kakkonen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi kolme johdantosakappale. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Johdantosaan on äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 72. EPP pyytänyt kahta äänestystä osissa. Ensimmäinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 73 äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. Tarkistus 100, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 75, voitte äänestää. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 76 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi johdantosaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 84. Äänet, äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 85. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 98. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 102. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Puheenjohtaja korjaa hylätty. 103 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 104 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 5 johdantoosaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7 johdantoosaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 117. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kuusi johdantosaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 121 tarkistus. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 122. Äänestys alkaa. päättyy, hylätty. Identtisiä 124, 143, 183 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi kahdeksan johdanto-osaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 133 tarkistusäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 134 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 136 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 137. Voitte äänestää. Ja äänestys päättyy hyväksytty. 138. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 139 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 142 osassa ensimmäinen osa. Voitte äänestää. Äänestys päättyy. Hyväksytty toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9 johdantoossaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 148. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 156. Äänestys alkaa. Päättyy. 156 siis. Onko kaikki hyvin? Okei. Tämä hyväksyttiin. 157 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 158 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10 johdanto äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 168 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 170 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 171 voitte äänestää. Äänestys päättyy. Hylätty. 172 äänestys alkaa. Päättyy. hylätty 173. Äänestys alkaa. Päättyy. Herrat Engel ja Skidi siellä hup- hupailevat kovasti. Tämä on ihan vakavaa bisnestä, herrat. Pahoittelen EPP-jäsenille. 174, hyvät kollegat, äänestys alkaa. 174 alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy, hylätty. Keskitytäänpä nyt. 175 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 11 johdanto-osaan äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 181 äänestys alkaa. Päättyy. Ennen loppuäänestystä sanoisin vielä, myönnän ja pahoittelen yhteispuheenjohtajalta, että emme tuoneet osa esille tässä esittelijöiden työtä. Haluaisin kiittää yhteisesittelijöitä tämän mietinnön osalta. Aikaisemmin en heitä maininnut ja todella kiittäisin heitä lämpimästi heidän työstänsä. Tietystikin kun loppuäänestys on hoidettu, kaikki häipyvät täältä vikkelästi. Te olette kohteliaita ja varmasti pysytte täällä siihen asti, kun minä loppuäänestyksen jälkeen tämä vielä hoidan. Nyt se on kuitenkin hoidettu ja voimme äänestää. Nimenhuutoäänestyksenä äänestämme loppuäänestyksen tekstistä näin muutettuna äänestys alkaa. Ja nyt voitte lähteä salista. Äänestys päättyy. Hyväksytty 58 puolesta, 12 vastaan, niin neljä tyhjää ääntä. Onnittelut yhteisesittelijöillemme ja kiitokset yhteispuheenjohtajalle. Kiitokset. Colleagues. Kiitokset kollegat. Saborska, do you want to say a quick word, please? Rova haluatteko vielä sanoa jotain? Thank you very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Seura 52a4 säännön mukaisesti haluan ilmaista eriävän mielipiteeni tähän loppuäänestykseen ja samalla pyydän ottamaan huomioon kirjallisen lausuman, jonka toimitan sihteeristölle. Kiitoksia. Well, please. Kiitoksia ja myös. Ja również będę składał oświadczenie pisemne. Kyllä, kyllä kirjallisesti sama juttu. Thank you. Thank you colleagues. Have a good summer if I don't... Kiitos, hyvää kesää kaikille, jos en teitä enää täällä näe.